oli niiden yläpuolella, jotka puhuivat syrjinnän puolesta. Ja meidän tulisi ajatella hänen läheisiään tällä hetkellä. Kiitoksia Cashman. EKR-ryhmältä olen saanut pyydön, joka liittyy nimityksiin valiokuntiin, ja tämä luettelo liitetään tämän istunnon pöytäkirjoihin, ja jos ei ole kommentteja, kandidaatteja, niin nämä nimitykset voidaan katsoa vahvistetuiksi sen jälkeen, kun pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten artiklan 3, kohtien 3 ja 4 mukaan oikeudellisten asioiden valiokunta 20.26. tammikuuta kokouksissa on tarkastanut Maria Irigoyen Peresin, Philippe Boulandin ja Anglis Lebranin valtakirjat valiokunta yksimielisesti ehdotti, että Maria Irigoyen Peresin ja muiden nimitykset hyväksytään. Peres 16. marraskuuta, Mulan 15. joulukuuta ja Lebhan 1. tammikuuta lähtien. Ehdotan siis, että voimme hyväksyä nämä mandaatit? Onko näihin huomautettava? Ei, eli nämä mandaatit voidaan näin ollen katsoa vahvistetuiksi. Sitten artikla 216 mukaisesti asiasta vastaava valiokunta on toimittanut oikaisuja tekstiin, joka on hyväksytty Euroopan parlamentissa. Eli Euroopan parlamentti päätti ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 2010 liittyen asetukseen hyväksymiseen, joka liittyy kansalaisaloitteisiin. Ja oikaisu on tehty artiklan 216 kohdan 4 mukaisesti. Ja tämä katsotaan hyväksytyksi, mikäli seuraavan 48 tunnin aikana vähintään 40, lähes vähintään 40 jäsentä ei halua esittää tästä äänestystä. Ja tämä oikaisu löytyy asiakirjoistanne ja myöskin parlamentin nettisivuilta. Joten käykää läpi tämä oikaisu. Tämä siis koskee parlamentin kantaa asiakirjan, joka hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 2010. Sitten muutoksia esityslistalle. Lopullinen esityslistaluonnos hyväksyttiin puheenjohtajakokouksessa säännön 216 mukaisesti. ja poliittisten ryhmien tuella. Nyt ilmoitan muutamista muutoksista esityslistalle ja luen nyt nämä ehdotukset. Niitä on viisi. Ensinnäkin poliittiset ryhmät ovat sopineet näistä muutoksista ja luen nyt niin, että te voitte myöskin ne hyväksyä. Parlamentin puhemiehenä teen julkilausuman liittyen romanien toisen maailmansodan aikaisen kansanmurhan tunnustamiseen EU:ssa. Ja tämän jälkeen meillä on neuvoston ja komission julkilausuma samasta aiheesta ja sitten puhujia poliittisista ryhmistä, kaikki siis samasta aiheesta, eli romanien kansanmurhasta toisen maailmansodan aikana. Sitten tänään Tunisia keskustelun otsikkoa on muutettu, eli komission varapuheenjohtajan, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma – koskien Välimeren tilannetta, erityisesti Tunisiassa ja Egyptissä. Kolmas muutosehdotus. Äänestys Tunisian päätöslauselmasta toimitetaan huomenna aikataulun mukaisesti. Ja Egyptin päätöslauselmista äänestetään helmikuun toisella istuntokaudella, eli Strasbourgissa. Sitten neljäs muutosehdotus. Neuvoston ja komission julkilausuma nousseista elintarvikehinnoista on lykätty helmikuun toiseen täysistuntoon. Ja nyt keskustelemme Euroopan valvontaviranomaisten pääjohtajien nimittämisestä jonka jälkeen puhuvat poliittisten ryhmien edustajat. Eli tästä asiasta käydään lyhyttä keskustelua liittyen siis näiden pääjohtajien nimittämiseen Euroopan valvontaviranomaisiin. Ja sitten torstaille muutos. Speronin mietintö, joka liittyy Thomas Deutschin parlamentaarisen koskemattomuuden poistamiseen – otetaan mukaan silloin, kun äänestetään. Eli huomenna puolen päivän maissa. Onko huomioita? Ei huomioita. Eli sopimuksen mukaan, joka on tehty poliittisten välillä, nämä hyvä, muutokset on hyväksytty. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Työjärjestys puheenvuoron. Työjärjestyspuheenvuoro. Haluaisin, haluaisin että mietitte, että yhden minuutin puheet tulisivat aikaisemmin. Viime istuntokaudella ne lykättiin ihan myöhäisille tunneille keskustelun päätteeksi. Siksi yhä vähemmän osallistuu tällaisiin keskusteluihin väkeä. Olisi ikävää että tämä olisi ollut edes syy siihen. Miettikääpä, että se olisi aikaisemmin, niin että saisimme tilaisuuden osallistua ihan niin kuin aikaisemminkin. Kiitoksia kovasti. Eh, Kiitoksia tästä huomiosta. Varmastikin tästä asiasta voidaan keskustella ja päätöksiä tehdään sitten keskustelun mukaisesti.